Siirrymme äänestysselityksiin. Ensinnäkin äänestysselitykset Ukrainan tilanteeseen. Ja me aloitamme kollega Tänokilla, joka oman ryhmänsä nimissä puhuu kaksi, nimi, kaksi minuuttia sen vuoksi. Puhemies, ECR-ryhmä on tyytyväinen siitä, että presidentti Poroshenko valittiin selvällä enemmistöllä, kun hän on toiminut edistyksessä sotilaista ajatellen. On ollut onnistunutkin viime aikoina Slovianksen alueella ja hän on pyrki saamaan aikaan tulitauon, jos molemmat osapuolet noudattavat ehtoja ja kaikki vangit vapautetaan kuitenkin. Jos Venäjä ei lopeta tukemasta kapinallisia, jotka toimivat Itä-Ukrainassa ja epävakauttavat koko maata, silloin EUn ei pidä epäröidä edetä ja asettaa uusia taloussanktioita Moskovaa vastaan, niin EU oikeastaan pitäisi johtaa tässä prosessissa ja vaatia rauhanomaista ratkaisua kriisiin ja lopettaa teloitukset, sieppaukset, pelottelu, jotka liittyvät tähän traagiseen konfliktiin tällainen ra- tässä ratkaisussa pitää noudattaa alueellista koskemattomuutta ja Ukrainan ja myös Krimin koskemattomuutta, jonka Venäjä niin häpeästi liitti itsensä. On aivan selvää, että äh, Morgerinin nimitys aiheuttaa huolta Puolan kaltaisissa valtioissa ja kolmessa Baltian maassa korkeaksi edustajaksi, koska väitän, että Rooma olisi jotenkin puolueellinen Venäjän suhteen. Ja nyt pitäisi käyttää tätä foorumia ja edistää äh, vakautta johtuen hiljattain allekirjoitusta asioitusopimuksesta Ukrainan, Georgian ja Moldovan kanssa ja näin pyrkiä noudattamaan EUn pyrkimyksiä näissä sovereignissa valtioissa. Pääministeri Rensin ei pitäisi pyrkiä rauhoittelemaan Venäjää kaupallisesta syystä pelkästään jotka Putinin alaisuudessa pyrkivät vaikuttamaan äh, autoritaariseen versioon vanhasta neuvostoliitosta ja äh, esitetään vääränlaisia väitteitä, joilla ei pitäisi olla mitään sijaa nykypäivän maailmassa. Dank, Herr Kollege. Kiitokset kollega Tanno. Ja seuraavaksi puheenvuoro kollega Sogorille. Ukraina kapsaan számos kérdés eldöntetlen Kiitos. Ukrainan kriisin yhteydessä on vielä paljon äh, kysymyksiä. Esimerkiksi perustuslain muuttaminen vaatii vielä aikaa. Se, että perustuslain osalta äh, alueellisten erojen hoitaminen ja se, että on käytössä olevien kielet tehdään viralliseksi ja että turvataan kansallisten vähemmistöjen oikeudet. Olen vakuuttunut siitä, että demokraattinen, suvereeni ja ihmisien ihmisoikeudet takaava Ukraina voi vain silloin olla menestyskäs tulevina vuosina, jos jokainen jokaisen kansalaisen intressit ja edut otetaan huomioon, riippumatta siitä, onko tämän henkilön äidinkieli Ukraina, Venäjä, Romania, Unkari. Ja tärkeää on, että perustuslakimuutos tässä tapahtuu todellista hajauttamista, koska alueellisten viranomaisten sun merkittävämpi rooli on tärkeä ajatellen valtion yhtenäisyyttä ja merkitsee myöskin sen nykyaikaistamisen edistämistä. Tämän prosessin loppuun saattamiseen toivotan viisautta ja rohkeutta. Kiitos kollega Sogor. Ja se, meillä on joitakin kollegoita, pyytäisin nimel, nimeltä mainitten, että he poistuisivat salista. Nyt on vuorossa kollega Schaffhauser. Oui, monsieur euh, Puhemies, miksi äänestimme tätä päätöslauselmaa vastaan, joka oli enemmistö päätöslauselma. Siinä on unohdettu vallankaappaus ja kapinallisen hallituksen pystyttäminen, presidentin valitseminen maassa, jossa valitsee sisällissota. Tällä tämä päätöslauselma pyritään välttämään maanosan yhtenäisyys Venäjän osalta niin, että seurataan vain Yhdysvaltojen imperialismia. Tämä ei ole rauhaa, vaan propagandaa yllättävä päätöslauselma. Kiitos kollega Schaffhauser. Kollega Wikström. Kollega Wikström. Kollega Wikström. Can you ask the... Voisitteko pyytää kollegaa poistumaan salista? Kollega Wikström, voisitteko poistumaan? käydä keskustelun niin salin ulkopuolella. Pyydän muitakin kollegoja poistumaan salista. Jokaisen puheenvuoron jälkeen vuorossa kollega Korvin Mikke. Głosowaliśmy przeciw, ponieważ... Äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, koska se on täysin yksipuolinen. Siinä nähdään vain yksi puoli asiasta, eikä siinä ollenkaan hyökätä arvon herra Putinia vastaan. Tämä tässä tehdään niin venäläiset tekevät kaikkensa puolustaakseen no, omia Minusta tämä epäoikeudenmukainen, että Puolan osalta me haluamme itsenäisen Ukrainan, mutta eihän se tarkoita, että meidän pitäisi puolustaa niitä, joista me pidä. Olen yhtä mieltä aikaisemmin puhuneen kollegan kanssa. Meillä on tässä yhdysvaltalainen hyökkäys, joka, jossa haetaan vain tekosyitä sodan päättämiseksi sekä armeija että Yhdysvallat näkevät, että, että sota kannattaa. Me emme tällaista voi tukea. Kiitos Korvin Mikke. Haluaisin kiinnittää huomion siihen, että näissä äänestysyrityksissä ei voida käyttää sisäkortteja kollegaa Predaa Voisitteko käydä keskustelun ne salin ulkopuolella? Nyt on vuodessa kollega Alviol Guzman. Gracias. Kiitoksia. Äänestimme tätä päätöslausumaa vastaan, koska tuomitsemme tällaisen Euroopan unionin tuomioistuimien yhteistyön Ukrainan kanssa. Tällä, tämä, tässä oli vallan kaappaus ja hallituksen uusnatseja yhden kerran Euroopan unioni on asettanut äh, talousintressien puolelle monikansallisten yritysten ja Yhdysvaltojen geopoliittisten intressien puolelle sen sijaan, että se olisi kansalaisten ja kansojen puolella, jotka muodostavat Ukrainan. Me pyydämme tutkintavaliokuntaa, joka toimisi riippumattomasti ja selvittäisi toinen viidettä Odessassa tapahtunut tapahtuneet tuhot, jossa AY-järjestöjen murhattiin yli 40 ihmistä. Näyttää siltä, että äärioikeisto oli tässä tekijänä. Meille on aivan selvänä, että on sidottava äärioikeiston kädet kaikkialla Euroopassa ja myös Ukrainassa. Kiitos, kollega Alviol. Kollega Tsima. Kollega Tsima. Kollega Tsima. Frau Kollegin Zimmer. Frau Kollegin Zimmer. Es wäre sehr... Olisi mukavaa, jos siellä takana tuo kokous siirtäisi toimintansa salin ulkopuolelle. Nyt on vuorossa kollega Kaava. If we accept this resolution, we... Niin, tämä päätöslauselma pyrkii lietsomaan sotaa poliitikkojen keskuuteenkin, kun ajatellaan sivilisoituneita kansakuntia, jotka suojaavat äh, rauhaa ja suojautuvat ihmisoikeusrikkomukselta. Tämä päätöslauselma on laadittu sotilashenkilöstön toimesta ja mahdollisesti joutuvat sitten syytteeseen. Me olemme näin ollen äänestäneet sitä vastaan. Ja näin sitten poliitikot pääsevät liemestä. Vielen Dank, Herr Kollege Carver. Kiitos, kollega Kaava. Nyt kollega Zdanoka. I voted. Minä äänestin tätä päätösmaa vastaan. Olen järkyttynyt siitä, että monet kollegat hyväksyvät tämän päätösosman, joka perustuu tällaiseen nollapeliin ajatellen suhteitamme Ukrainaan. Tämä päätösmaa on siirretty syyskuusta huhtikuulle. Ei pitäisi kantaa vastuuta touko, kesä ja heinäkuun verisistä tapahtumista te edelleenkin tuotatte hyvin samantapaisia tekstejä, jotka eivät perustu siihen, että kohdeltaisiin samalla tavoin niitä Unkarissa, Ukrainassa, jotka ovat liittymistä tai eurooppalaista integraatiota vastaan kuin niitä, jotka tukevat integraatiota. Tässä riitetään myöskin oikein oikeudella ukrainalainen. Minä haluaisin sanoa, että itsenäisen riippumattoman selvityksen mukaan välittömästi Maidanin tapahtumien jälkeen – 49 prosenttia ukrainalaisista katsoi olevansa Maidanin tukijoita ja 45 prosenttia oli Maidania vastaan. Ja mitä tulee sitten ulkoisen toimi Venäjä mainitaan 33 kertaa tässä päätösomassa, mutta Yhdysvallat jää mainitsematta kokonaan. Kiitos kollega Sanoka. Haluaisin kaikkia muistuttaa siitä, että jos eh, luette nämä äänestysselitykset, minulla on täällä valo, jossa on maininta hidastakaa. Jos lukija, puhuja puhuu liian nopeasti, tulkitivat pysy perässä. Uusille haluaisin sanoa, että minä keskeytän puhuja sillä vuoksi ja pyydän heitä puhumaan hitaammin, sillä ei hyödytä ketään se, jos puhuja vain itse ymmärtää itseään, kukaan muu pystyy saamaan selvää sisällöstä. Tässä se olivat äänestykset, jotka liittyvät päätösohjelmaan, joka koski Ukrainan tilannetta. Nyt tulee päätösohjelma nuorisotyöllisyydestä ja ensimmäisenä kollega Lukke. Es beginnt, Herr Kollege. Kollega Lukke saa aloittaa. Arbeitsplätze für Jugendliche. Työpaikkoja nuorille. Minä halusin selittää, miten äänestin, koska halusin selittää äänestystä, niin minä äänestin tätä päivystystä vastaan, koska siinä ei oteta huomioon olennaisia piirteitä, jotka liittyvät kilpailun vääristymiseen Euroopan unionin sisällä, nimittäin sitä tosiasiaa, että yhteisen valuutan kautta ennen kaikkea Etelä-Euroopan maiden kilpailukyky on huomattavasti estynyt ja kilpailukyvyn estymisen myötä työttömyys, ennen kaikkea nuorisotyöttömyys on syntynyt. On kiireellistä tätä talouskehityksen estettä ottaa esille tässä päätösasemassa. Yes. Kiitos kollega Lukke. Nyt on vuorossa kollega Shogor. Kiitos. Nuorten joukossa tavattava työttömyys on saavuttanut pelottavat mittasuhteet näissä jäsenvaltioissa – me emme pysty tämän ilmiön vaikutuksen verran arvioimaan. Nykyiset ongelmat, ja nuorisollaan tulevat näkymään vaikutuksena tulevien vuosien demografisessa kehityksessä ja työllisyysongelmat ovat aiheuttaneet sisäistä muuttoliikettä Euroopan unionissa. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten voidaan rahoittaa erinäisiä yhteiskunnallisia palveluita. Tämä merkitsee sitä, että nuorten työllisyystilanne jäsenvaltioissa ilman jäsenvaltioiden tukea ei voi muuttua. Euroopan talouselämän moottoreina ovat pienet ja keskisuuret yritykset, mutta byrokratian vähentäminen olisi se, mikä auttaisi eniten näitä. Tällä tavoin jäsenvaltiot voisivat tukea näitä yrityksiä tämä myös se, että voitaisiin paremminkin soveltaa uusia sääntöjä, sellaisia sääntöjä, jotka helpottavat nuorisen, nuoren työvoiman käyttöä. Nyt on vuorossa kollega Sander. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä äänestin tämän päätöslausuman puolesta, koska lähestulkoon 23 prosenttia työttömistä alle 25-vuotiaista kärsivät eniten kriisistä ja kasvusta, jota ei saada aikaiseksi. Tämä elpymisen puute johtaa siihen, että Euroopan ei uskota. Miten Eurooppa-hanke silloin, kun se ei tarjota enää näkymiä, voisi sitä tuodakaan? Nuorisotyöllisyysaloite on toki alku, mutta sehän koskee vain yhtä aluetta viidestä omassa vaalipiirissäni. Kuitenkin kaikki nämä alueet kärsivät huolestuttavasta työttömyydestä, joka vain jatkuu. Minä itse tulen raja-alueelta ja voin todeta, että työllistämispotentiaali tällä alueella on vielä hyödyntämättä. Meidän täytyy kehittää EURES-ohjelmaa, liikkuvuusohjelmaa, täytyy edistää monikielisyyttä ja niin ikään edistää kaksoistutkintoja. Arvoisa puhemies, Euroopan täytyy luottaa tähän uuteen sukupolven. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Melä. Oui. Puhemies, kiitoksia. Meidän oli äänestettävä vastaan. Nuorisotyöttömyysasiaa symboloi tämän ylikansallisen utopian epäonnistumista. 25 prosenttia alle 25 vuotiaista on työttömänä 60 prosenttia Kreikassa. Hyvin monet joutuneet tästä muihin maihin. Nuor, huonosti koulutetut työt, työttömät ovat armottomien työnantajien armoilla mitä nuoret voivat tehdä. Nuori, nuoret ovat tämän taloussodan pääasiallinen maalitaulu. Heidän köyhtyminen ja epävarma tilanne on siitä osoitu, osoitus. Ra, rakennerahastoista on rahoitettu on huonosti toimivia hankkeita, makrotaloudellinen politiikka on hyvin normatiivista ja kaikenlaisia muitakin epäonnistuneita suunnitelmia tässä on ollut nuorison, nuorison asioiden hoitaminen kuuluu kansallisvaltioille. Kiitos, nyt vuodessa kollega Begin. Grazie, presidente. Kollegi. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Vaikka ryhmäni onkin pyytänyt poikkeuksia ja tuohon kolmen prosentin rajoitukseen nuorisoon, hankkeiden investointeja varten. Tätä ei ole edes otettu harkintaan suurten ryhmien tahdon takia. Viiden tähden liike, jota edustan täällä, kuitenkin piti lopputekstiä hyväksyttävänä ja päätti tukea sitä. Hyvät kollegat, Haluaisin lähettää teille hyvin yksinkertaisen viestin. Olemme sitä mieltä, että ei ole väliä sieltä, miltä, mistä ajatukset tulevat, jos ne ovat hyviä ja ne kan, suosivat kansalaisia, joita täällä edustamme. Tulemme aina tätä periaatetta noudattamaan ja olemme sitä aina noudattaneet. Toivon, että tämä inspiroi komission työtä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos kollega Pegin. Nyt on vuorossa kollega Petir. Hvala gospodine Kiitos. Hyvät kollegat, minä tuin tätä päätösasemaisuutta, joka koski nuorisotyöllisyyttä, jotta rohkaisisimme sitä, että tartuttaisiin yhteen vakavimmista ongelmista Euroopan unionissa, joka on nuorisotyöttömyys. Suurin osa ongelmista on tällaisessa Euroopassa, eikä Kroatiakaan ole säästynyt niiltä vaikeuksilta, joita on aiheuttanut taloudellinen kriisi, joka ennen kaikkea on iskenyt nuorisoon ja iäkkäämpiin. Noin kolmas osa työttömistä Kroatiassa on nuoria, jotka ovat 15-24-vuotiaita. He lähtevät Kreatiasta, koska he, koska he eivät löydä työtä. Työ on ihmisoikeus, ja jos sitä ei taata kaikille, se on tulosta vähän huonosta politiikasta. Minä vetoan sen puolesta pannaan toimeen nuorisotakuu, ja kuudesta miljardista ei ole käytetty mitään Euroopan jäsenvaltiossa, ja ongelma on kuitenkin edelleen olemassa. Kiitos kollega Petir. Nyt on vuodessa kollega Kinnitsi arvoisa Kiitoksia puhemies. Nuorisotyöttömyyden vähentäminen on yksi merkittävimmistä haasteista tulevina vuosina. Siinä on oltava kaikkien unionin maiden mukana. Joissakin maista nuorisotyöttömyystaso on todella huolestuttavalla ja toivottomalla tasolla. Monet nuoret eivät löydä työpaikkoja ja tästä syystä joutuvat muuttamaan muihin maihin. Tässä vakavassa tilanteessa on oman maani Italiaakin. Uuden komission tehtävänä on nyt antaa uusi elvytysohjelma, jolla saataan, saadaan luotua lisää työpaikkoja ja vakautettua tilanne. Nuorisotyöllä varmasti voidaan auttaa tilannetta, mutta ei, tarvitaan rakenteellisia toimia, joilla voidaan edesauttaa taloutta ja kehitystä ja saada aikaan todella näitä yöpaikkoja. Tarvitaan joustavuuden käyttöä julkisten varojen käytössä. Ilman sitä on aika vaikea päästä, päästä kasvuun. Lopullinen päätöslauselman teksti menee tähän suuntaan. Siitä syystä äänestin sen puolesta. Kiitos kollega Kinnitsi. Nyt on vuorossa kollega Schlein. Grazie Presidente. Ho votato a favore della... Kiitoksia puheenjohtaja. Äänestin tämän puolesta, vaikka olisin halunnut kyllä kuulla vielä vahvempia sanoja tästä asiasta. Omassa maassani Italiassa on joitakin alueita, joilla nuorisotyöttömyys on jopa 60 prosentissa. On myönteistä, että tässä päätöslasemassa pyydetään nuorisotakuun laajentamista 30-vuotiisiin asti. Olen 29 ja on kyllä paljon oman ikäisiä, niin, jotka sanovat, että haluaisin saada lapsia, mutta minulla ei ole rohkeutta siihen, koska en tiedä kuinka mm, ylläpitäisin lasta, niin tarvitaan myös lisää resursseja tätä ohjelmaa varten. Ja tätä on pyydetty minun mielestäni tätä on korostettava komissiolle vielä enemmän. Olen täällä olisin halunnut kuulla vielä vahvempia sanoja epävarmasta tilanteesta, koska ei ole kyse ainoastaan työpaikoista, joita nuorille luodaan, vaan tarvitaan laadukkaita työpaikkoja niin, että nuoret voivat suunnitella tulevaisuuttaan kestävällä tavalla. Me, meillä on tämä vastuu uusien sukupolvien osalta, ei ainoastaan kuinka paljon työpaikkoja luodaan, vaan myös, että voidaan ajatella kestävä tulevaisuutta ja investoida myös ympäristön, kulttuurin ja tutkimukseen. Kiitos, kollega Schlein, tuossa kollega Komi. Grazie, presidente. Ho votato... Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän puolesta, koska Nuorisotyöttömyys luvut ovat todella hälyttäviä ja meidän yhteisiä ponnistelujamme tarvitaan riippumatta poliittisesta väristämme. Tämä on tärkein prioriteettimme. En ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että nuorille työpaikkojen tarjoaminen onnistuisi. nuoriso, nuoret ovat tuore työvoima ja myös hedelmällisen maaperä tarvitaan yhteistyötä, integroituja hankkeita. On yhdennettävä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimet. Se olisi paras ratkaisu. Takuurahasto on hyvä. Italiassa se on laajennettu 29-vuotiaihin. Siinä asti tämä on tärkeää askel, mutta näin olisi tehtävä muissakin jäsenvaltioissa. Olisi Bolognian prosessia harmonisoitava muussa tapauksessa kaikki ponnistukset valuvat hiekkaan. Kiitos kollega Komi. Nyt on vuorossa Hella eh, Stachowski. Vážený pane prezidente, děkuji za slovo. Chtěl jsem... Puhemies, kiitos, että saan puheenvuoron. Minä äänestin puolesta, mutta haluaisin korostaa sitä, että Minulla on suuria varauksia sen suhteen, mitä sarissa sanottiin ja mitä asiakirjassa seisoo. En haluaisi, että keskitytään vain lyhyen aikavälin ongelmiin, eli luotaisiin vain työpaikkoja nuorille, vaan haluan, että löydämme laajemman pitkän aikavälin ratkaisun. Meidän täytyy ottaa hyvää oppia esimerkiksi Sveitsistä, Itävallasta ja Saksasta – Siellähän on tällainen kaksitasoinen, kaksiportainen koulutusjärjestelmä. Näissä maissa pitkällä aikavälillä on unohdettu nuoret ja nyt kärsitään sitten korkeasta nuorisotyöttömyydestä. Kiitos. Kiitos kollega Stichowski. Nyt on vuorossa kollega Zaborska. Kiitos puhemies. Minä en ole sen puolesta, että tuetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka koskevat vain yhtä osaa yhteiskunnasta. Silloin kun on kysymys ongelmasta kun työllisyys, näin on. Minä olen kuitenkin ymmärrän, miksi nuorisotyöttömyys suhteen halutaan tarttua ensisijaisesti. Siitä huolimatta kuitenkin korostaisin, että pitäisi käyttää myös sellaisia ratkaisuja, jotka edistävät sukupolven välistä solidaarisuutta. Sitä tuetaan perheyrityksiä. Olisi tällaista, koska työskentely perheyrityksessä tarjoaa nuorille ihmisille ei pelkästään mahdollisuutta oppia tiettyjä taitoja, vaan myöskin he oppivat vanhempien valvonnassa yrity, yrittämisen etiikkaa. Se, että puuttuu tällaista tällaisia perheyrityksiä on johtanut tähän rahoituskriisiin. Minä olin sen puolesta, että komissio tekee analyysin yritysmaailmasta ja että se tekee aloitteen, joka koskee sitä, miten voidaan edistää perheyrityksiä ja tarttua niiden erityisiin ongelmiin. Kiitos kollega Zavorska. Nyt on vuorossa kollega Wolf. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Tätä tarkistusta ECR-ryhmä ehdotti ja konservatiivit, brittikonservatiivit sitä tukivat. Siinä hyväksytään se periaate, että Itä-Euroopasta olisi vapaa työvoiman liikkuvuus, mutta vain pätevien työntekijöiden. Tämä osoittaa, miten äh, millaisella asenteella brittikonservatiivit asiaan suhtautuvat on päädytty siihen, että palkkataso on laskenut, kun liikkuvuus on ollut täysin rajatonta. Me katsomme, että vain jäsenvaltioiden pitäisi valvoa rajojaan ja pitäisi valvoa maahanmuuttoa niin, että maailmanlaajuisesti pisteytettäisiin muuttajat ja tätä ei EU olisi hallinnoimassa. Kiitos kollega Wolf. Näin on nyt kuultu äänestys, jotka liittyvät nuorisotyöllisyyteen. Nyt saamme kuulla äänestys, jotka liittyvät pääsosama koskee Irakin tilannetta. Ensin kollega Voigt. Herra puhemies, hyvät kollegat, sikäli kuin teitä vielä täällä on, vasta valittuna jäsenenä olen hiukan kummissani siitä, että ei salissa ole enää edes kymmentä ihmistä istunnossa, jonka pitäisi kestää kello 14 saakka. Ja olen äänestänyt tämän näytösman puolesta, puolesta, mutta kuitenkaan minusta tällä asialla ei päästä eteenpäin. Koko alue on epävakaa ja kysynkin, mitä tämä sota, jonka amerikkalaiset liittolaiset kanssa käynnistivät siellä, mitä sillä saatiin aikaan, kun edelleenkin vainotaan ihmisiä, kristittyjä vainotaan, ihmisiä kidutetaan, pahoinpidellään. Kokonainen alue on epävakaa ja minusta ajatellen tätä tilannetta täytyy tehdä enemmän. Suurimmat öljyvarannot ovat tuolla alueella – Emmekä vielä tiedä, onko huomenna käytössä sarja vai ovatko edelleen voimassa kristillisen länsimaailman arvot. Kiitos kollega Voigt. Haluaisin sanoa tässä, että äänestyselitykset ovat äänestysten jälkeen, ne ovat niitä yksittäisiä edustajia vartaan, jotka haluavat selittää, miksi äänestävät niin kuin äänestävät. Tämä osa täysistuntoa ei ole sellainen osa, jossa kaikkien jäsenten tulee olla läsnä. Ja sanoisin myöskin sen, että, että tässä parlamentissa, jossa minä tulen, siinä maassa, jossa minä tulen, tässä parlamentissa ei ole tapana, että vierailija lehtereiltä ilmaistaan suosiota tai epäsuosiota. Kollega Voigt, tästä asiasta emme käy mitään keskustelua. Nyt on vuorossa herra Kavrin äänestysselitys. Hän on ilmoittanutkin, että hän ei ole paikalle, ja sitten siirrymme äänestyspäätösasema, joka koskee väkivallan kiristymistä ja Palestinan välillä. Tässä on yksi ainoa äänestysedellisyys, joka on kollega Foigtilta. Puhemies, kiitän siitä, että sain puheenvuoron. Minä äänestin päätösosman puolesta, mutta minusta se ei mene tarpeeksi pitkälle. Eilen keskustelussa ennen kaikkea herra Lambsdorff puhui Israelin itsepuolustusoikeudesta. Ja minusta tässä täytyisi täydentää sitä, että maa, sellainen maa kuin Palestina, jota on miehitetty useita vuosikymmeniä, joka on jaettu, jonka alueelle rakennetaan muuria, että tuo maa, jossa sadat tuhannet, josta, joka asukkaista sadat tuhannet, kymmenet tuhannet ovat naapurimaissa, pakolaisilla, että tälläkin maalla on oikeus itsepuolustukseen, mutta minä tietysti toivoisin, että alueelle pian palaa rauha, ja että me päätösosmaesityksillämme ja poliittisella toiminnallamme voimme osaltamme edistää tätä, ottaen kuitenkin huomioon kummakin osapuolen eikä vain toista. Kiitos, kollega Voigt. Näin äänestys on päätökseen ja näin myöskin tämä viikko on nyt päättynyt. Kaikille kollegoille toivotan hyvää kotimatkaa, rentouttavaa kesätaukoa. Kiitän ennen kaikkea talon virkamiehiä ja ennen kaikkea tietysti myös tulkkeja, jotka myös ovat ansainneet erittäin hyvin nyt oman kesätaukonsa. Ja teillekin hyvä kotimatka. Korjanka Valli on vielä, Valli on vielä pyytänyt puheenvuoroa, työjärjestyspuheenvuoroa. Eh, grazie presidente. Kiitoksia puhemies. Oikein ystävällisesti, että sain vielä puheenvuoron. Aika surallista puhua näin tyhjälle salille. Niin kuin kollegakin tuolla sanoi, haluaisin muistuttaa siitä, että me olemme täällä veronmaksajien mukavasti näitä työtä varten. Ja jos näin on, niin kyllähän meidän pitäisi toimia mahdollisen joko johdonmukaisesti ja pätevästi, mutta vaikuttaa siltä, että ei kuitenkaan kollegat kunnioita tätä työtä, koska olen olen nähnyt täällä aikamoisia julkilausumia sanoa, että että, niin, että näiden ihmisten pitää lähteä lentokoneelle, mutta emmehän, eihän meille makseta siitä, että lähdemme lentokentälle, vaan olemme, meille maksetaan siitä, että teemme täällä työtämme mahdollisimman kunnolla. Kiitoksia puheenvuorosta. Hyvä kollega, te olette uusi, siksi ei vienyt tätä puheenvuoroa. Te suinkaan käyttänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Tämä oli tällainen yleinen poliittinen kommentti. Tällä maksetaan myös siitä, että noudatetaan sääntöjä. Niin. Onko jollakulla todellinen työjärjestyspuheenvuoro, Herra kollega Keli, Työjärjestyspuheenvuoro, vain työjärjestyspuheenvuoro. Uh, eh, thank you for your Kiitos erinomaisesta tämän päivän istunnon eh, johdosta, puhemies. Viimeisin puheenvuoro liittyi sellaisten jäsenten tilanteeseen, jolla kenties ei ole muuta vaihtoehtoa kuin valita lento